Seuraavaksi esityslistalla on yhteiskeskustelu, joka koskee kohesiopolitiikkaa ja Euroopan solidarisuusrahastoa. Ensin Kotsolinon mietintö, joka koskee kaupunkialueiden uudelleen suunnittelua talouskasvun tukijana. Sen jälkeen Vogenen mietintö, aluekehityksen rooli kohesiopolitiikassa – sitten Kolarska-Bobinskan mietintö EUn kohesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa ja vielä Estarasin mietintö Euroopan unionin solidarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Ensin puheenvuoro esittelijä Kotsolinalle neljäksi minuutiksi. Kiitos. Mietinnön tavoitteena on, että tulevan kohesiopolitiikan ja Euroopan politiikan keskiössä ovat eurooppalaiset kaupungit ja kaupunkiverkostot. Ne ovat suuri ja tärkeä foorumi ja infrastruktuuri, jotka voivat lisätä työllisyyttä, ennen kaikkea hyvää työllisyyttä. Ja kaupunkikysymys on merkittävä haaste tulevaisuuden kannalta, koska siellä näkyy demografinen kehitys, väestön vanheneminen ja uudenlainen taloudellinen ja sosiaalinen köyhtyminen. Kaupungit ovat kuitenkin myös erilaisia luovuuden ja älykkyyden keskuksia, joissa erilaiset todellisuudet ja etniset taustat ja sukupolvet elävät rinnakkaiseloa keskenään. Ja me pohdimme tällaista eurooppalaista kaupunkien verkostoa ja sen suunnitelmaa, jota voidaan tukea esimerkiksi rakennerahastojen kautta. Ja tähän liittyy erilaisia tavoitteita, joita pyrin nyt ottamaan esiin mietinnöstä. Tähän liittyy keskeisessä osassa esikaupunkialueiden rooli, niiden sosiaalisen roolin parantaminen. Ja sitten raken, rakennuskannan parantaminen, se on hyvin suuri asia. Ja toinen äärimmäisen tärkeä aihe, joka liittyy ilmastonmuutokseen ja siihen, että elää päivittäin alueilla, joihin kohdistuu esimerkiksi seismistä toimintaa. Miten näitä alueita voidaan turvata koko mantereella? Tarvitaan uusi suunnitelma julkiselle rakentamiselle. Jo jonkin aikaa Jäsenvaltiot ovat hylänneet kaikenlaisen politiikan, jolla tukea tällaista julkista rakentamista. Päinvastoin tähän on tästä on syntynyt valtaisia ongelmia ja meidän pitää tarjota mm, mahdollisuuksia heikommassa asemassa oleville väestön osille, jotka usein ovat naisia tai nuoria – Samoin tässä on mukana eräs hyvin tärkeä aihe, joka liittyy kaupunkiongelmaan, kaupunkiteemaan. Tämä liittyy palveluiden ja tuotteiden liikkuvuuteen. Ja tähän liittyy tietysti osaltaan myös ympäristön kestävyyskysymys. Ja samoin se, miten suojataan historiallista perintöämme, se on äärimmäisen merkittävää. Ja sitten vanhat kysymykset, jotka liittyvät uusiin haasteisiin, kaupunkialueet, periferiset alueet, niitä ympäröivät maaseutualueet. On tärkeää, että saadaan aikaan sellaista politiikkaa, joka vähentää maankäyttöä, ei pelkästään maatalousmaankäyttöä. Sitä on käytetty Euroopassa jo liikaa. Tässä osa siitä työstä, jota olemme nyt tehneet. Mietinnössä on vielä kaksi tärkeää asiaa, jotka haluaisin nostaa esiin. Haluaisimme, että yhteisön talousarviosta otettaisiin kaupunkien suunnittelun entistä suurempi määrä ja samoin tarvitaan parempaa oikeusvarmuutta, jotta tämä politiikka todella voi saada konkretiaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Vogen, seuraava esittelijä, myös neljä minuuttia. Uh, thank you, uh... Kiitos arvoisa puhemies ja mukava nähdä täällä myös komission edustaja. Olen oikein tyytyväinen, että minut nimettiin esittelijäksi tähän valiokunnan omaloitteiselle mietinnölle, koska koheesiopolitiikka on aivan keskeinen osa Euroopan unionin toimintaa ja on tärkeää, että koheesiopolitiikalle osoitetaan riittävää rahoitusta myös seuraavissa rahoituskehyksissä. Tärkeää on, että meillä on toimiva lainsäädäntökehys koheesiopolitiikassa, jotta voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja Suhtaudun myönteisesti komission ehdotuksiin erityisesti, että otettaisiin käyttöön uusi strateginen puitteisto viidelle päärahastolle. Toivon tämän parantavan EU-rahastojen tehokkuutta ja yksinkertaistamista ja tämä mahdollistaisi myös rahastojen tehokkaamman käytön. Minusta näyttää kuitenkin siltä, että silloin kun asetusehdotukset tehtiin, ne eivät olleet tarpeeksi yksityiskohtaisia. Olisi tärkeää, että todella luotaisiin mekanismi, jolla voitaisiin integroida nämä ohjelmat tai rahastot. Meillä on erilaisia ehdotuksia kumppanuussopimuksista, käytännessäännöistä, yhteisistä toimintasuunnitelmista, integroiduista alueellisista investoinneista ja niin edelleen. Kaikki nämä ehdotukset ovat hyviä, niihin pitäisi suhtautua myönteisesti, mutta se mitä nyt tarvitaan on mielestäni jonkinlainen mekanismi, joka todella integroi nämä rahastot, aivan kuten tässä jo selvitinkin. Olen käynyt keskusteluja useiden asianosaisten kanssa kaikkialla Euroopan unionissa. Olen järjestänyt pyöreän pöydän keskusteluja tällaisten erilaisten sidosryhmien kanssa, viranomaisten, paikallisviranomaisten ja sellaisten toimijoiden kanssa, jotka päivittäin ovat rakennerahastojen kanssa tekemisissä. Ja juuri heiltä saimme arvokkaita tietoja siitä, miten rahastojen toimintaa voitaisiin kehittää. Erässä keskustelussa saimme erittäin hedelmällisiä ideoita, miten voitaisiin luoda sellaisia mekanismeja, joissa rahankäyttö tehostuisi alueellisella tasolla. No yksi esimerkki tietysti tulee Walesista, kuten varmasti arvasit sittenkin. Äh, Walesissa aiotaan ottaa käyttöön yksi yhtenäinen 24 7 portaali, joka toimii kaikkien rahastojen kanssa. Se on tällainen yhden toimintaluukun periaate kaikille hakijoille. Toinen hyvä esimerkki oli Alankomaista. Äh, rahastot annetaan tai rahat jaetaan paikallisviranomaisten kanssa ja he voivat sitten yhdistää rahoitusta eri rahastoista, jotta yksittäiset projektit saadaan käyttöön, saadaan liikkeelle. Ja Britanniastakin on yksi hyvä esimerkki, jossa on integroitu rahoitusta EU- ja muista lähteistä. On esimerkiksi otettu infrastruktuurihanke, jossa käytetään sekä aluekehitysrahaston että sosiaalirahaston rahoitusta, jotta sitten tietyn tyyppiset toimijat voivat kaikki osallistua tähän hankkeeseen. Tämä on hyvä esimerkki kohti vuotta 2014. Ja paljon muitakin hyviä esimerkkejä varmasti on, ja minusta olisi hyvä kerätä näitä hyviä esimerkkejä ja käytänteitä yhteen ja niistä sitten kartoittaa parhaita toimintatapoja, jotka voitaisiin ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa. Arvoisa komission edustaja, toivon, että pistätte tämän nyt korvan taakse. Tämä oma-aloitteinen miestintö sisältää monia konkreettisia ajatuksia, joiden avulla voidaan todellakin paikalliset viranomaiset saada käyttämään vielä paljon tehokkaammin näitä viittä Euroopan unionin päärahastoa. Olisi tärkeää saada rahastojen toiminta mahdollisimman tehokkaaksi, jotta saavuttaisimme Eurooppa 2020 tavoitteet. Tämä on mielestäni paras tapa luoda taloudellista vaurautta eurooppalaisille alueille. Alla. Kiitos. Seuraavaksi Kolarska Bobinska esittelee neljä minuuttia. pani przewodnicząca! kiitos puhemies tällä hetkellä meillä on suuri mahdollisuus saada aikaan synergiaa energiapolitiikan ja aluepolitiikan välille. Tämä on meille suuri mahdollisuus. Voimme saavuttaa molempien politiikkojen tavoitteet ja kehittää niitä entisestään. Euroopan komissio on myöntänyt merkittävän määrän resursseja aluekehitysrahastosta energiapolitiikkaan. On tärkeää käyttää näitä varoja hyvin. Siksi tässä mietinnössä tehdään selväksi se, että energiahankkeet, joita rahoitetaan kohesiorahastosta, niiden tulisi siis tukea aluepolitiikkaa, työpaikkojen luomista alueellisesti ja auttaa estämään epätasa-arvoisuuden syveneminen eri alueiden välillä. Energiantoimitusten parantaminen voi auttaa kehittämään niitä alueita, jotka ovat tällä hetkellä jäljessä muita. Tämä pätee erityisesti, jos ollaan valmiita sijoittamaan hajautetusti sijoitettuihin energialähteisiin. Mietinnössä mainitaan myös energiapolitiikan ja aluepolitiikan avaintavoitteet ja se, että niihin tulisi kuulua hajautettujen energialähteiden investoinnit. Energiatehokkuus on myös tärkeässä asemassa, samoin energiainfrastruktuurin laajentaminen. Monesti puhutaan energialähteistä, Vähemmälle huomiolle jää kuitenkin se, miten tätä energiaa tai sähköä pystytään siirtämään sieltä sen luomispaikasta käyttäjälle. Energiainfrastruktuurin parantamiseksi voitaisiin tehdä vielä hyvin paljon. No, siitä huolimatta Euroopan alueet ovat erilaisia ja mitään kaikille sopivaa ratkaisua ei tähän voida saada aikaan. Meillä on alueita, jotka haluavat investoida esimerkiksi korjausrakentamiseen ja energiatehokkuuteen. Toisilla alueilla on puutteita energian siirrossa ja ne haluavat sijoittaa siihen. Näillä tavoitteilla on kuitenkin jotakin yhteistä, nimittäin se, että ne ovat kaikki eurooppalaisia tavoitteita – eurooppalaiset alueet eroavat siis toisistaan tavoitteiden suhteen ja mietinnössä mainitaankin se, että alueviranomaisilla tulisi olla oma sanansa sanottavana erityisesti jäsenvaltioilta ja Euroopan komissiolta tuleviin ehdotuksiin. Alueiden pitää pystyä valitsemaan ne hankkeet, joihin ne haluavat investoida, sillä ne ovat parhassa asemassa päättämään sen, mihin kannattaa sijoittaa. Tässähän ei tietenkään haluta sitä, että rahat menevät hukkaan epäsopiviin hankkeisiin. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että rahat käytetään, vaan kyse on siitä, että ne pitää käyttää hyvin ja tehokkaasti. Jos meillä on alue, jossa on jo modernisoitu koulut ja sellainen hanke on olemassa, niin pitää varmistaa, että tämä alue tätä aluetta, joka sen on jo tehnyt, ei rangaista siitä hyvästä, että se on toiminut nopeasti ja tehokkaasti jo ennen tätä hanketta. Energiaan liittyviin asioihin on tulossa lisärahoitusta. Kohesio tulisi kuitenkin liittää tähän mukaan. Se ei kuitenkaan saa jäädä tässä mitenkään lapsipuolen asemaan. Kohesiopolitiikka ei ole mikään korvike kunnolliselle rahoitukselle, korvamerkitylle rahoitukselle. Se pitää toistaa uudestaan ja uudestaan. Kohesiopolitiikkaa tarvitaan myös. Sillä tulee olla omat tavoitteet, joihin sen tulee päästä. Se voi totta kai toimia yhteistyössä muiden politiikkojen kanssa, mutta se tarvitsee myös omat varansa. La Kiitos. Seuraavaksi esittelijä Esteras. Neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies. Vuonna 2002 perustettiin EUn solidarisuusrahasto, jolla vastataan vakaviin luonnonkatastrofeihin, joiden kohteiksi jäsenvaltiot ovat joutuneet. Tuohon mennessä meillä ei ollut mitään muuta välinettä, jolla olisi voitua, voitu toimia katastrofin sattuessa. Näinä vuosina Tämä rahasto on toiminut erittäin hyvin ja on sovellettu solidaarisuusperiaatetta ja kymmenen vuoden aikana olemme voineet kerätä kokemusta siitä, mitkä ovat olleet tämän rahaston puutteita – Usein tämä rahasto on toiminut hyvin, kun kyseessä on ollut tietyt suuremmat katastrofit, mutta olemme kuitenkin myös huomanneet, että tällaiset poikkeukselliset alueelliset katastrofit, jotka vaikuttavat alueen ihmisten elämään, joiden vaikutukset ovat hyvin pitkäkestoisia, niin olemme havainneet, että alueet ovat pyytäneet tai esittäneet paljon hakemuksia, mutta niitä ei ole hyväksytty kovinkaan usein. Tämä koko käsite on ollut varsin epämääräinen, indikaattorit eivät ole olleet selkeitä ja alueella on ollut korkeat odotukset, joita ei ole voitu täyttää. Ja nyt tämän mietinnönkin kautta olisi tärkeää puuttua tähän epäselvään näiden katastrofien määritelmään. Kymmenen vuoden aikana olemme myös havainneet, että tätä rahastoa voitaisiin, tai sen toimintaa voitaisiin helpottaa ja myös nopeuttaa sen toimintaa, koska voi kulua jopa yhdeksän kuukautta siitä, että katastrofialue todella saa tukea sitä avun pyytämisen jälkeen. Ja esimerkiksi tällaiset ennakkomaksut olisivat hyvä asia. Olemme myös huomanneet, että niin kutsutuissa hitaissa katastrofeissa, kuten kuivuudessa, kymmenessä viikossa ei pystytty arvioimaan erilaisia haittavaikutuksia ja tähän tarvitaan lisää joustavuutta. Emme halua kuitenkaan asetusta muutettaessa koskea tähän rahaston toimintatapaan. Ehkä muistattekin, että vuonna 2005 neuvosto ei hyväksynyt komission ehdotusta, koska se puuttui kustannuksiin. Ja myös sen takia sitä ei hyväksytty, että tässä oli mukana muitakin kuin luonnon katastrofeja. Nyt toimitaan kuitenkin niin, että muutokset eivät tuo mitään lisäkustannuksia mukanaan. Alueelle ehdotetaan esimerkiksi BKT-kriteeriä ja katsotaan, riittäisikö se tällaiseksi kriteeriksi alueelle, joka pyytää apua. Samoin pyydämme, että menettelyä yksinkertaistetaan ja joissakin tapauksissa – Komissio on tehnyt myönnytyksiä esimerkiksi sen helpottamiseksi, että tukea voi pyytää yhdellä menettelyllä. Eli tähän tarvitaan lisää joustavuutta, nopeutta ja avoimuutta. Kiitos. Olla alkum... Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Haan. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen Kiitos arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat europarlamentin jäsenet. Aluksi haluaisin koko komission nimissä kiittää esittelijöitä näistä ansiokkaista äh, mietinnöistä. Ja nämä mietinnöt ovat erittäin hyvä perusta tulevalle työskentelylle, kun puhumme alueellisesta ulottuvuudesta, kaupunkialueista ja energiapolitiikasta. Annamme täyden tukemme näille mietinnöille. Ne ovat saaneet vahvan kannatuksen myös valiokunnissa. Ja tämä kaikki osoittaa, kuinka samoilla linjoilla komissio ja parlamentti ovat näissä tärkeissä kysymyksissä. Aluepolitiikan alueellinen ulottuvuus on todella keskeinen elementti ja kollega Kotsoliinokin tässä korosti juuri kaupunkialueiden merkitystä, niiden uudelleen suunnittelua ja tällä tavoin voidaan osaltaan saavuttaa Eurooppa 2020 tavoitteita. Mitä tulee energiatehokkuuteen ja siitä, että miten Eurooppa voi toimia teollisuuden toimintaympäristönä, nämä ovat tärkeitä asioita myös tätä taustaa vasten ja tämäkin ulottuvuus tulee ottaa huomioon. Ja niinpä jos ajatellaan monen tasoista hallintoa, ja siitähän on ollut puhetta, niin nimenomaan neuvotteluissa äh, kiinnitämme huomiota siihen, että alueellisella tasolla otetaan alue- ja paikallistason toimijat ja myös kansalaisjärjestöt mukaan tähän toimintaan. Suunnittelu ja täytäntöönpano täytyy toteuttaa mahdollisimman laajalla rintamalla. Haluamme ottaa asianosaiset mukaan tähän toimintaan ja sitä varten tarvitsemme asian kuuluvia välineitä. Ja ehdotammekin, että vähintään 5 prosenttia aluekehitysrahastoista menee integroituihin kaupunkialueprojekteihin, jotka on eh, itse aloitettuja tai itsenäisesti aloitettuja. Eli siis 5 prosenttia ohjataan näihin integroituihin eh, alueellisiin aloitteisiin. Totta kai tämän lisäksi saadaan sitten tavanomaisesti mm, aluekehitysrahastosta urbaanialueisiin kohdistuvaa rahoitusta ja niin edelleen. Ja tämä, äh, tämä näkemys tuli esille useissa mietinnöissä ja todella varmasti voidaan luoda hyvä strateginen puitteisto. Kumppanuussopimus on myös keskeisessä roolissa tässä toiminnassa on tärkeää että voidaan ottaa huomioon monien alueiden hyvinkin spesifit erityistarpeet ja voidaan todellakin räätälöidä sitten näitä välineitä alueellisten toimijoiden ja tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Nämä osittain uudet välineet vaativat tietysti lisäselvityksiä ja neuvotteluja. Komissio tekee kaikkensa tämän asian eteenpäin viemiseksi ja minun pääosastoni tekee lujasti töitä tämän asian eteen, jotta jäsenvaltiot ja toimivaltaiset viranomaiset tekevät työtään siinä tahdissa, että pian saadaan jotain kättä pidempää. Ja varmasti tulevaisuudessa pyritään entistäkin vahvistamaan hallinnollista kapasiteettia. Meillä on yhteinen vastuumme. Haluamme pitää kiinni siitä, että välineet käytetään mahdollisimman tehokkaasti jäsenvaltioiden tasolla, jotta ne luovat todella kasvua ja työllisyyttä. Ja sama pätee tietysti myös kestävään energiapolitiikkaan. Kiitän tässä Rouva Kolaska Bobinskaa tästä ansiokkaasta mietinnöstä. On tärkeää pohtia, miten koheesiopolitiikan roolia voitaisiin vahvistaa Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa, jotta voitaisiin räätälöityjä ratkaisuja ottaa käyttöön yksittäisillä alueilla, joilla voitaisiin vahvistaa energiatehokkuutta ja luoda uusia energialähteitä. Lopuksi haluaisin vielä muutama sana sen sanoa Staras Ferragutin mietinnöstä solidaarisuusrahastosta. Meillä on ollut 49 katastrofitapausta, joihin on annettu rahoitusta miljardeja euroja. Tämä on osoitus solidaarisuusrahaston toimivuudesta. Eurooppa on solidaarisuuteen perustuva yhteisö ja tämä on osoittautunut menestyksekkääksi välineeksi, mutta varmasti sitä voidaan vielä tehostaa ja parantaa. Kiitän Rova Estaras Ferragutia hyvästä mietinnöstä ja tämä on hyvin samoilla linjoilla komission tiedonannon lokakuulta 2011 kanssa, jotta, jossa pohdittiin, miten solidaarisuusrahastoa voitaisiin kehittää. Ja lähitulevaisuudessa esitämme konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia. Toivomme, että niitä tuette. Hyvät naiset ja herrat, haluan vielä kerran kiittää teitä hyvin tehdystä työstä ja erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä. Kasvu ja työllisyys ovat meidän kaikkien päätavoitteita ja ne ovat juuri niitä, jotka hyödyttävät suoraan alueita. Tarvitsemme tähän alueellisten toimijoiden tuen, tarvitsemme selkeää johdonmukaisuutta eri ohjelmien välille, jotta asianosaisista tulee myös osallisia näihin hankkeisiin. Haluamme lisätä näkyvyyttä alueilla ja varmasti tulevaisuudessa Euroopan parlamentti on entistäkin merkittävämpi kumppani näissä neuvotteluissa ja toimissa. Kiitos. Radio Ora. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi Hiusminova. Minuutti. Hän edustaa työllisyys- ja sosiaaliasian valiokuntaa. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Hyvät edustajat. Totta kai kohesio on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä tavoitteista. Tämä mietintö on hyvä pohja strategiatyölle, jolla pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Yhteistä strategiakehystä käytetään, jotta rahastojen varat saataisiin tehokkaampaan käyttöön. Me tarvitsemme alueellisia investointeja ja ne auttavat kehittämään paikallisyhteisöjä kestävällä tavalla. Alhaalta ylöspäin etenevä lähestymistapa on tässä kaikkein hyödyllisin. Sitä tulisi käyttää tehokkaasti, kun pyritään kehittämään paikallisyhteisöjä. Meidän tulisi kehittää myös hallintoa ja hallinnollista taakkaa pitäisi pyrkiä vähentämään. Grazie mm, Kiitos. Seuraavaksi ITRA-valiokunta ja ensi minuutti. Kiitoksia puhemies. Meidän on ymmärrettävä, että kohesiopolitiikka on perustavanlaatuisen tärkeä koko EUlle. Sen menestyksestä riippuu se, voidaanko kaikki heikommassakin asemassa olevat alueet saada mukaan EUn integraatioon. Ja siksi todella vetoan siihen, että seuraavassa rahoituskehyksessä ei leikata kohesiovaroja. Tarvitaan investointeja infrastruktuuriin e-, erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla. Ja samoin tarvitaan investointeja energiatehokkuuteen, ja rakentamiseen, rakennusten saneeraukseen. Tarvitsemme välineitä kuten lainatakuita ja lisälainoja. Ja tarvitsemme suuria energiainfrastruktuurihankkeita. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä, kuten esimerkiksi tämä Connecting Europe-väline. Kiitoksia seuraavaksi puhujat poliittisten ryhmien nimissä. Ensin EPP ja Matsoni, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitän esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Tämän yhteiskeskustelun teemoilla on sama tavoite, eli se, että pyritään parantamaan kohesiopolitiikan alueellista ulottuvuutta. Ja olen tyytyväinen siihen, että komission jäsen Hahn hienosti määritteli nämä neljä työn aluetta. Ja hän myös tunnusti sen, että ne toimivat hyvin samoilla linjoilla. Kotsulinnan mietinnössä asetetaan keskiöön kaupungit. Ne ovat tärkeitä kohesion kannalta, mutta kaupungit eivät saa jäädä kuitenkaan eristyykseen, vaan ne pitää yhdistää ympäröivään maaseutualueeseen. Näin ne voivat todella olla kasvun moottoreita. Ja varsinkin jos niihin investoidaan ekokestävästi ja luodaan oikeanlaisia kaupunkikehitys ohjelmia käytetään esimerkiksi solidarisuusvälinettä tehokkaammin ja kohdennetummin. Ja tässä viimeisessä mietinnössä pyydetäänkin, että tätä välinettä voitaisiin käyttää entistä joustavammin, toisin kuin viime vuosina. Olen Kotsuliinon mietinnön varjoesittelijä ja siksi kiinnitänkin huomiotani lyhyesti tämän mietinnön tarkoitusperiin. Olen esittelijän kanssa niillä linjoilla, että kaupunkiulottuvuus todella kaipaa tiettyä painoarvoa ja nämä kaupunkeihin liittyvät tavoitteet pitää yhdistää EU 2020 tavoitteisiin. Komission ehdotuksessa puhutaan 5 prosentista. Sen täytyy olla vähimmäisraja kaupunkipolitiikkoihin investoimiseksi. Se ei saa olla mikään katto tai maksimiraja. Ja tarvitaan tällaista alueellista osallistumista päätöksentekoon. Se ei riitä, että sillä hallinnoidaan resursseja. Kiitos. Eh, l'onorevole Krill, due minuutti. Kiitoksia SND-ryhmän puolesta edustaja Krell, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Koheesiopolitiikka on todella suuri, laaja alue. Sen osalli, osoittaa myös tämä keskustelu, jossa puhumme kaupunkien kehityksestä ja niiden vaikutuksesta talouteen, aluekehitys, kehityksestä, energiapolitiikasta ja energiapolitiikan vaikutuksesta koheesiopolitiikkaan, Jopa solidaarisuusrahastosta puhumme ja voisin tässä mainita vielä monia muita aiheita, jotka liittyvät tähän. Tämä on oikeastaan hyvin myönteinen kuva, joka piirtyy, mutta meidän täytyy olla vähän varovaisia. Mielestäni on erittäin tärkeää, että me asetamme itsellemme selkeitä tavoitteita koheesiopolitiikalle ja että todella keskitämme olemassa olevat rahoitusvälineet näihin tavoitteisiin. Ei mitään tällaista tukea ikään kuin kastelukannulla saada antaa niin kuin ennen on ollut. Tätä uutta koheesiopolitiikan suuntaa seuraamme ja tulevassa koheesiopolitiikassa vuodesta 2014 lähtien, mutta meidän täytyisi koheesiopolitiikassa tarkastella myös erästä ulottuvuutta, nimittäin omaa ähm, PR-politiikkaamme koheesiopolitiikassa Meidän täytyisi puhua äh, hyvin koheesiopolitiikasta silloin se hyväksytään myös paremmin. Äh, se onnistuu, jos kumppanuusperiaatteen otamme huomioon, otamme alueelliset kumppanit mukaan hankkeiden valmisteluun, silloin hankkeet äh, edistyvät paremmin, ne otetaan paremmin vastaan ja ne tunnetaan paremmin. Eräs toinen tärkeä asia on se, että meidän täytyy koordinoida eurooppalaisia politiikkoja paremmin äh, keskenämme koheesiopolitiikan sisällä, mutta myös muiden politiikan alueiden kanssa. Ja äh, lopuksi hyväkään politiikka ei ole hyödyksi, jos meillä ei ole riittävästi määrärahoja sitä varten. Me äh, tarvitsemme myönteisen tuloksen neuvotteluissa rahoitusnäkymistä, jotta sitten voimme todella harjoittaa hyvää politiikkaa kansalaisille. Kiitoksia. Grazie per... Kiitoksia. Ja nyt ALDE-ryhmän puolesta edustaja Manesku, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijöitä heidän tekemästään työstä näiden mietintöjen parassa. Toimenpiteet ja konkreettiset ehdotukset koskettavat koheesiopolitiikkaa ja rakennerahastoa ja tarkoituksena on, että seuraavilla ohjelmakaudella pystymme edistämään taloutta ja lisäämään kaikkien jäsenvaltioiden kilpailukykyä hyvä on, että keskitymme kaupunkeihin, koska kaupunkialueet ovat eniten kärsineet äh, talouskriisistä. Siellä äh, syrjintä, köyhyys ja työttömyys näkyy. Kaupungeilla on avainrooli 2020 äh, tavoitteiden saavuttamisessa, ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. On selvää, että me pysty olemaan kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti, ellemme hyödynnä kaupunkialueiden voimavaroja kohesiopolitiikan kautta. Erittäin tärkeää on myös edistää investointeja energiainfrastruktuuriin ja myös toimet, joilla edistetään energiatehokkuutta, ovat tärkeitä aluekehityksessä. Rakennerahastoilla on erittäin tärkeä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja siksi seuraavalla ohjelmakaudella meidän on varmistettava, että sekä komissiossa että jäsenvaltioissa tehdään riittävät toimenpiteet, jotta ähm, määrärahojen äh, käyttämisaste on riittävä me tarvitsemme yksinkertaistettuja, e, selkeämpiä menettelyjä, jotta byrokratiaa saataisiin vähennettyä ja voitaisiin vahvistaa hallinnollista kapasiteettia. Ja meidän e, täytyy ottaa alue- ja paikallisviranomaiset todellisesti mukaan päätöksentekoprosessiin, mutta tarvitsemme myös enemmän joustavuutta EU-määrärahojen jaossa. Kiitoksia. Grazie per... Kiitoksia ja nyt äh, vihreästä ryhmästä edustaja Krisogelos, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan solidaarisuusrahastohan oli vuoden 2002 ähm, tulvien jälkeen saanut alkuunsa. Ja tällaisia ilmiöitä tulee esiintymään yhä useammin myös ihmisten te- tekosten syöksi. Mutta kuitenkin rahastossa on blokattu tätä rahastoa. Tämän täytyy päättyä, sillä yhä useammin myös Euroopassa on luonnonkatastrofeja. 1980-2011 näiden säilmiöiden ja ääriilmiöiden vahingot ovat olleet 455 miljardia euroa. Ja vakuutukset kattavat vain aivan minimaalisen osan näistä vahingoista. Vahingot ovat todellakin siis katastrofaalisia. Solidarisuusrahaston pitää tukea tehokasta sosiaalista kohesiota ja ennen kaikkea katastrofialueelta, mutta rahasta pitää myös laajentaa niin, että politiikkaa parannetaan ja tällaisia katastrofeja myös ennaltaehkäistään. Tietysti myös seurauksia pitää hillitä. Mutta ennaltaehkäisy on taloudellisesti ja poliittisesti aina parempi. Tietysti rahaston rajat pitää määritellä tarkasti, sillä tiettyjä hakemuksia ne pitää vain ne, ne, niitä ei voida hyväksyä. Ja tietysti jäsenvaltioiden pitää tehdä yhteistyötä ja jäsenvaltioiden pitää taas tehdä yhteistyötä alueellisella tasolla. Kiitos. Kiitoksia ESR-ryhmän puolesta. Edustaja Vlasak, kolme minuuttia. Vážené dámy a pánové. Hyvät naiset ja herrat, kaikki varmasti tietävät, että nämä keskustelunalaiset aiheet ovat hyvin kiistanalaisia, kun nyt puhumme näistä rahoitusnäkymistä vuoteen 2020 mennessä. Niinpä jos emme keskustele kaikesta, niin emme eh, keskus, tai kaikesta kun keskustelemme, niin emme keskustele mistään. Ja Strasbourgissa me keskustelemme yksityiskohdista ja sen sijaan eh, luomme eh, ohjelmia jäsenvaltioissa, joiden parissa sitten käytetään näitä määrärahoja. Kaikki alkaa ensi vuonna ja tähän mennessä me olemme nähneet paljon siitä, että meillä pitäisi olla kaupungilla paljon enemmän ja isompi rooli, äh, mutta ainoastaan sellaiset kaupungit, joilla on riittävästi kapasiteettia, voivat itse asiassa ne hoitaa rahoituksensa hyvin äh, ja ne voivat menestyä. Meidän täytyy ottaa paljon enemmän kaupungit mukaan, samoin kuin ne yksittäiset jäsenvaltiot. Meidän pitää kertoa, minkälaisia mahdollisuuksia näillä on. Ja tässä vaiheessa haluaisin pyytää komissiota kertomaan meille säännöllisesti siitä, miten kaupungit otetaan mukaan eri rakenteineen ja haluaisin, että kutsutaan myös kaupunkien edustajia neuvotteluihin paikalle. Meidän täytyy laittaa omat prioriteettimme kuntoon. Meidän pitää toimia tehokkaasti, mutta meidän ei pidä unohtaa kuitenkaan maaseutualueita ja pieniä kaupunkeja maaseutualueilla voidaan käyttää rakennerahaston lisäksi maaseudun kehittämisrahastoa. Ja meillä on esimerkiksi ALV-kysymys, joka se hyväksytään joissakin ohjelmissa, joissakin taas ei. Meidän täytyy laittaa selkeät säännöt ja yhtenäiset säännöt. Minä olen vakuuttunut siitä, että pienille kunnille olisi suureksi avuksi, että olisi yhden luukun palvelu, jonka kautta he saisivat kaikki tarvittavat tiedot eri ohjelmista. Pitäisi olla myös yhtenäiset kriteerit ajatellen maksumenettelyjä, jotta koko toiminnasta tulee mahdollisimman yksinkertaista Komission pitäisi motivoida myös jäsenvaltioita, jotta ne tekisivät järjestelmistään mahdollisimman yksinkertaisia. Seuraava ohjelmakausi, sitäkin on mietittävä. Se myöhästyy hyvin todennäköisesti, mutta nyt meidän ei pitäisi tätä viivyttää sen pidemmälle, niin kuin tehtiin 2007 vuonna tässä pitää puheenjohtajavaltion ponnistella. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten FD-ryhmän puolesta edustaja Paska, kaksi minuuttia. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Úvodom by som chcel oceniť. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Nyt tässä melko pitkään on puhuttu siitä, miten tuetaan maaseutualueita, saaria tai harvaan asuttuja alueita. Ja tässä nyt vihdoin on käännetty katseet myös kaupunkeihin. Niissä on paljon potentiaalia ajatellen työllisyyttä ja talouskasvua. Aikaisemmin meidän kaupunkimme olivat tietenkin keskuksia monessa suhteessa lähiympäristölleen. Siitä huolimatta tämä kuvio on muuttumassa ja kansalaisten vaatimukset ovat muuttumassa ajatellen kaupunkien toimivuutta. Siitä syystä meidän pitää asettaa tietyt edellytykset, jotta voidaan uudelleen järjestää ja kehittää kaupunkiympäristöä, jotta se palvelisi kansalaisten tarpeita. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennusten energiatehokkuutta pitää parantaa, myös liikennemahdollisuuksia pitää parantaa ja torjua melua ja saasteita. Tukipolitiikka kaupungeille hyödyttää lähestulkoon 80 prosenttia unionin väestöstä ja siitä syystä meidän täytyy tarkastella tätä vakavasti. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Ja GUE-ryhmän puolesta edustaja Omar G. yksi minuutti. Niin puhemies, kiitoksia hyvä komission jäsen. Eh, minä olen parlamentin neuvotteluryhmässä ajatellen tätä eh, asetusta. Minä haluan painottaa, että me katsomme nyt, että nämä odotukset tulevat esiin. Ne otetaan huomioon myös tulevissa Euroopan rahastoissa, mutta meidän pitää tunnustaa, että ei ole aina helppoa saada mukaan jäsenvaltioita siihen, että aluepolitiikka olisi laadukasta. Siitä huolimatta tässä neuvottelussa Euroopan parlamentti on mennyt yksi mielisesti eteenpäin, vaikka tehtävä on vaikea. Viime kokouksessa meillä oli mahdollisuus ilmaista teille eh, huolenaiheemme ajatellen tulevia rahoitusnäkymiä. Eh, ensimmäistä kertaa Euroopan unionin aikana kohesiopolitiikan budjetti eh, on ehdotettu leikkauksia ja minun mielestäni teidän pitäisi miettiä tässä tätä asiaa ajatellen aluepolitiikan tulevaisuutta. Kiitoksia. Ja sitten sitoutumattomista. Edustaja Stadler, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Kaikki nämä neljä mietintöä olivat ö, ähm, yksimielisiä tai kiistanalaisia valiokunnassa ja minä tuin niitä. Ja näihin kaikkiin lainsäädäntöteksteihin tarvitaan sopeutuksia ja siksi haluan kiittää komissiota tästä. E, tässä ei nyt ole mitään tällaista e, tukemista e, kastelukannulla. Nämä, näitä olemassa olevia varoja pitää käyttää paremmin. Meidän pitää ennen kaikkea torjua työttömyyttä. Ennen kaikkea, kun puhumme kohesiopolitiikasta, suurilla kaupunkialueilla – Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa on jo vuosikausia puhuttu tällaisesta keskitetystä, keskitettyjen alueiden teoriasta. Nämä alueet tulevat yhä tärkeämmiksi. Onko, onko sitten riittävää käyttää vain äm, viisi, äm, viisi prosenttia aluekehitysrahastojen varoista näille alueille? Nyt olisi järkevää uusilla varoilla ja uusilla välineillä lähteä uudelle tiedelle ja sopeuttaa näitä lainsäädäntötekstejä. Eli nämä tämän, näihin, näissä mietinnössä tehdyt sopeutukset eivät ole viimeisiä. Haluaisin vielä tämän, tästä kohdasta kymmenen sanoa Kosolinon mietinnössä, jossa sanotaan, että, että Ähm, saksalais- versiossa, että energiatehokkuuden torjuminen, no eihän siinä torjumisesta voi olla kyse, vaan energiatehokkuuden tukemisesta. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt muut puhujat. Ensimmäisenä edustaja Lukachevska, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Polityka spójności. Kiitoksia puheenjohtaja. Kohesiopolitiikka e, on tärkeä väline, joka tasaa alueiden välisiä eroja ja voi edistää harmonista kehitystä koko EU-sta. Kehoisiopolitiikan avulla yritämme jättää myös taaksemme taantuman, joka on vallalla koko mantereella. Tämä tarkoittaa, että politiikan täytyy olla joustava, koska se on otettava huomioon alueelliset erot. koheesiomäärärahojen täytyy olla riittävän suuret, vain sillä tavoin pystymme toteuttamaan nämä tavoitteet. Varjoesittelijänä olen useasti ottanut esiin sen, että jotta pystyttäisiin kannustamaan alueita. Meidän täytyy vähentää hallinnollista taakkaa ja nopeuttaa menettelyjä. Periaatteen täytyy olla selviä, jotta määrärahoja käytettäisiin mahdollisimman hyvin. Tärkeää on myös ottaa kansalaiset enemmän mukaan ja auttaa heitä hyödyntämään EU-määrärahoja tällaisen äh, paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden kautta, jotta voitaisiin vapauttaa äh, se potentiaali, joka kansalaisyhteiskunnasta ja paikallisyhteisöstä löytyy. Nyt on oikea aika käydä keskustelua ja aloittaa ne toimet, joilla voimme äh, käynnistää paikalliset mekanismit niin, että voimme parantaa elinolosuhteita paikallisyhteisössä käsikädessä Irlannin puheenjohtajavaltion kanssa meidän tulisi edistää kasvua ja työllisyyttä Euroopassa kaikilla äh, alueilla ja mailla Euroopassa äh, on omat erityispiirteensä, jotka tekevät niistä kilpailukykyisiä. Siksi meidän on tehtävä sellaisia päätöksiä, että tämä potentiaali hyödynnetään täysin ja jokaisen EUn alueen arvoja ja etuja edistetään sillä tavoin, että meistä tulee mahdollisimman innovatiivinen ja kilpailukykyinen ja parhaiten maksimoimme hyvien käytänteiden vaihtoa maiden ja alueiden välillä, jolloin voimme parhaiten hyödyntää EU-määrärahoja. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Olenczak, puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo. Jako grupa SND pragniemy zwrócić uwagę... Kiitos puhemies. Minä haluaisin huomauttaa eh, muutamista perustavanlaatuisista seikoista. Kohesiopolitiikalla haluamme torjua köyhyyttä. Ja kohesiopolitiikassa tähän on hyvin konkreettisia keinoja. Jokaisella EUn kansalaisella pitäisi olla oikeus saada hyvää, hyvää ja siis tehokasta ja kohtuullisen hintaista energiaa. Kun nyt puhumme ilmastonmuutospolitiikasta, niin erityisesti heikoimmilla EUn alueilla tarvitsemme uusia ratkaisuja ja uusia sijoituksia uusiutuviin lähteisiin. Kun nämä, tämä, tämä on meidän kilpailukykymme pohjaa ja perustaa. Samalla me voisimme parantaa kilpailukykyämme. Eli näiden, tavo- nämä tavoitteet eivät ole äm, vastakohtia. Ja kohesiopolitiikan pitää olla samalla myös osallistavaa. Se pitää räätälöidä kaikkien alueiden kulloisinkin tarpeisiin. Me tuemme paikallista energiantuotantoa, mutta emme halua leikata myöskään isompien firmojen varoja, jotka sijoittavat uusiutuviin energialähteisiin. Näitä isojakin firmoja tarvitaan. Me haluamme tukea myös biokaasua tai maakaasua ja maakaasua. Maakaasustakin saadaan energiaa esimerkiksi hyvin köyhille maa Ähm, maaseutualueille. Eli energiapolitiikkaan tarvitaan useita monimuotoisia erilaisia ratkaisuja. Kiitos. Manner, un Edustaja Manner, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, hyvät, hyvä komissaari, kiitoksia ensinnäkin mietinnön laatijoille erinomaisista mietinnöistä. Kuten on todettu moneen kertaan, niin kohesiopolitiikka, niin kuin tämänkin päiväinen keskustelu osoittaa, niin on hyvin

Obrigada, presidenta. Como relatora sombra... Kiitoksia, puhemies. Minä itse olen varjoesittelijä ja minun mielestäni on tärkeää, että toiminta on tehokasta ja kestävää. Meidän pitää optimoida sekä kohesio- että energiapolitiikka meillä on paljon eroja, jos katsotaan eri maita ja niiden tilanteita. Esimerkiksi omassa maassani maksetaan enemmän kuin muualla Euroopassa ja tämä tilanne pitäisi korjata, kun katsotaan nyt suuressa mittakaavassa näitä energiatilanteita, niin meidän pitää edistää uusiutuvia energiamuotoja ja niissä ei pitäisi olla mitenkään suhteettoman kovat hinnat. Täytyy tehdä selväksi, että me puhumme esimerkiksi perinteisistä, perinteisistä energiamuodoista, esimerkiksi liuskekaasu. Ole Nicholson, un minuto e trenta. Edustaja Nicholson, puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia oikein kovasti puhemies. Haluaisin kiittää parlamentin esittelijöitä tästä eh, työstä, myös neuvottelutiimiä eh, tästä paketista, eh, johon kuuluu kohesiopolitiikka. Mm, se ei välttämättä tule voimaan 2013 tai 2014, vaan myöhemmin tämä uusi siirtymäkauden alueet. Siihen tulee oma alueeni Pohjois-Irlannissa. Haluaisin sille tukea parlamentissa ja tämä kategoria on erittäin tärkeä, kun puhumme nykytilanteesta ja se on hyvä vain tärkeämpi. Edelleenkin minun mielestäni että tämä on hyvin tärkeä asia ajatellen Pohjois-Irlannin tulevaisuutta ja e, myös e, uusi rauhan ehdotus, siitä on e, sovittu jo alueellisen yhteistyön merkeissä. Minä huolestuttaa kuitenkin, onko rahoitusta tulossa ja mistä lähteestä se tulee. Täytyy, sen täytyy olla samantyyppistä rahoitusta kuin aikaisemminkin. Sen ei pitäisi tulla muista tärkeistä rahastoista, joita on tulossa, jotka tekevät tärkeää työtä rajat ylittävissä asioissa. Meidän täytyy priorisoida ja tämän tästä budjetista pitää sopia, mutta meidän täytyy parlamentissa löytää kunnon prioriteetit samoin kuin alueilla. Kiitos. Onorevole Bizzotto. Kiitoksia edustaja Bizzotto, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Puhun solidarisuusrahastosta, rahasto, jota oma maani on käyttänyt useaan otteeseen. Muistutan Umbrian maanjäristyksen, mutta vähän aikaa sitten eh, Emilia Romanian mm, tragedian myöskin eh, oma alueeni on hyödyntänyt tätä, eh, kun Veneton alueella oli tulva arvostan tätä siis, mutta siinä on myös puutteita. Ensinnäkin tämä apu, joka on hyödyllinen, tulee usein hyvin myöhään. Avun täytyy tulla nopeasti, jotta pystyttäisiin mahdollisimman hyvin vastaamaan kaikkiin hätätilanteisiin. Kyse on ihan maalaisjärjestä. Kansalaiset eivät voi odottaa Euroopan apua yli vuoden ajan, kuten esimerkiksi Venetossa kävi johtuen Brysselin byrokratiasta. Tällä hetkellä en halua kyseenalaistaa solidarisuusrahastoa, vaan pyydän, kuten olen kahden vuoden ajan pyytänyt, että tätä asetusta uudistetaan e, niin, että se e, käyttö olisi tehokkaampaa. On aika nyt uudistaa tätä asetusta ja tästä täytyy poistaa myös tämä vakavan ja erityisen katastrofin määritelmä, joka äh, haittaa äh, äh, katastrofin uhreja. Myös vähimmäistaso on poistettava. Tutkimukset osoittavat, että seuraavana vuosikymmenenä luonnonkatastrofit tulevat lisääntymään. Euroopalla täytyy olla sellaisia välineitä, jotka auttavat alueita ja kansalaisia, kun nämä kärsivät luonnon katastrofeista. Käytän tätä mahdollisuutta muistuttaakseni kaikkia meitä siitä, että meidän Euroopan täytyy investoida enemmän katastrofien ehkäisyyn, jotta pystyttäisiin ehkäisemään ainakin sellaiset tragediat, jotka voitaisiin ehkäistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Ernst, yksi minuutti. Hyvät naiset ja herrat, me tarvitsemme kaupunkialueiden selkeää vahvistamista. Kaupunkialueet ovat polttopisteitä, niissä näkyy väestön kehitys ja sosiaaliset epätasa-arvot. Eikä tässä nyt ole, tässä ole kyse sanahelinästä, vaan meidän pitää ymmärtää tämä suuri haaste ja antaa varoja sen kohtaamiseen. Meillä, me käymme tällaista äm, tätä, tällaista peliä monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, eikä kukaan tiedä, minkälainen tulos saadaan aikaiseksi. Kaupunki, kaupunkialueet ovat myös demokraattisen kehityksen kehtoja. Maaseutualueet tyh, tyhjenevät ja sitten taas toisaalta kaupungeissa syrjitään tiettyjä ryhmiä, kuten esimerkiksi romaniväestöä. Romaniväestö suljetaan pois kaupunkien keskustoista. Köyhyys on myös tärkeä aihe kaupungista. So- sosiaalinen kehitys ja esimerkiksi ö, asuntotarjonta ovat tärkeitä, tärkeitä tekijöitä tässä ja siksi komissio ei saa leikata tätä politiikkaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Möltser Kiitoksia puhemies erityisesti tämän kriisin vaikeina aikoina on tärkeitä pitkän tähtäimen selkeät tavoitteet. Tämän osoittaa entinen mm, Celtic Tiger tai myöskin Espanjan kiinteistökupla. Ja nyt, jos huomataan, että kun tehdään EU-investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi kohesiopolitiikan puitteissa, tämä takaisinmaksuaika on 50 vuotta, niin sehän on aika, joka on paljon pidempi kuin näiden komponenttien ja rakennusten elinikä. Kyllä uudistuksia tarvitaan, kun meillä ympäristö muuttuu, niin täytyy nyt tukea keskitetymmin tavoitteisiin keskittyä tavoitteisiin ja tarvitaan tukipolitiikkaa, joka keskittyy selkeisiin tavoitteisiin. Kiitoksia. La parola. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Van Nistelrooy, kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä komission jäsen. Tämä täysistuntokeskustelu menee syvemmälle kuin aikaisemmin on menty jäsenvaltioissa. Nyt komission avulla pitää ne päästä eteenpäin. Tämä pätee sekä energia- että aluepolitiikkaan ja näin meidän pitää tehdä edelleen töitä – kun puhutaan katastrofiavusta ja solidaarisuusrahastosta. Ja aivan kuten tässä on jo sanottu, pitää edistää kasvua, tietoisuutta, pitää saada aikaan älykkäämpää energiaa. Minä haluaisin puhua tässä myös mielenkiintoisesta erikoistumismahdollisuudesta. Me voimme yhdistää eri tasot toisiinsa ja näin saamme rohkaistua myös Euroopan integraatiota. Näin saadaan pois päällekkäisyyksiä. Voimme olla tehokkaampia myös tällä tavoin. Nyt kun käymme tätä keskustelua, voimme osoittaa, että nämä ohjelmat ovat riittävän näkyviä jäsenvaltioille – mutta riittävästi ei ole kuitenkaan eri osapuolten välillä keskustelua alueiden, kaupunkien, yliopistotahojen kesken. Olisi tärkeää, että eurooppalaiset näkevät, että koheesiobudjetti on Euroopassa suurin. Ja meidän täytyy antaa tälle budjetille myös lisäväriä. Komission pitäisi esittää ennen lomakautta eh, tiedonanto tästä asiasta, koska nämä rahastot vaativat lisäponnisteluja. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Stavrakakis. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, ensiksi haluaisin onnitella esittelijä, esittelijää tästä hyvästä kohesiorahastoa koskevasta mietinnöstä ja haluaisin myös sanoa, että olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka tukevat tätä mietintöä. Tämä on yksi tärkeimpiä merkkejä Euroopan unionin solidaarisuudesta. Rahasto on käytetty, siis tätä solidaarisuusrahastoa on käytetty jo usein jäsenvaltioiden tukemiseen, mutta sääntöjen soveltaminen on johtanut siihen, että varat ovat saaneet päästä paikan päälle vasta hyvin myöhään. Tämä johtaa ongelmiin, sillä näissä tapauksissa varoja tarvitaan hyvin nopeasti ja siksi tarvitsemme joustavaa, tehokasta menettelytapaa, jotta rahaston varoja voidaan käyttää nopeasti ja jotta EU voi, nopeaa voi nopeasti reagoida esimerkiksi vakaviin katastrofeihin katastrofeihin. Näin EU voi auttaa ihmisiä. Tämä on ydin e, solidaarisuudessa, jonka, solidaarisuudessa, jonka EU tarjoaa kansalaisilleen. Kiitos. Seuraavaksi herra Van Dalen, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Me saamme säännöllisesti tietoja määrärahojen väärinkäytöstä 150 miljoonaa euroa pk-yrityksille mm, Puola, mm, eh, puolalaisille pk-yrityksille, mutta nämä päätyivät sitten suuryrityksille. Ehkä siellä rakennettiin jotain meluvalleja, mutta niiden meluvallien takana ei asunut kukaan. Kaiken maailman pyöräteitä nyt sitten tuetaan Alankomaissa EU-määrärahoista. Onko tämä järkevää? En usko, että tällä tavoin Eurooppaa lähennetään mm, kansalaisiin. Tärkeää on se, että määrärahat rahastoista menevät köyhille alueille ja siellä täytyy syntyä lisäarvoa, mutta määrärahojen käyttö on myös valvottava emme ole vielä saaneet riittävää hyvää äm, ä, lausuntoa tästä. Toivottavasti saamme sen pian. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tsimanski, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Monet puhujat ovat jo puhuneet siitä, miten kohesiopolitiikka on menestynyt ja se on edesauttanut talouskasvua nyt meidän täytyy poistaa leikkaukset budjetissa kohesiopolitiikan osalta. Ja jos sieltä leikataan, se on väärin. Täytyy muistaa, että varat pitää allokoida oikein. Jos komission ehdotus hyväksytään, niin seuraava rahoituskausi on sellainen, että puolet alueellisen kehitysrahaston rahoista menee ilmastonsuojelutoimiin. Se on hyvin eh, vähän kustannustehokasta, eh, että eh, taloudesta tulee päästö päästötön. Minun maallani tämä on katastrofi. Jos 50 prosenttia menee varoista vihreään talouteen, niin meidän täytyy keskittyä sellaisiin energialähteisiin, jotka sopivat nimenomaan tähän ja Puolalle. Tämä saattaisi olla paljon pahempi vaihtoehto kuin hiili. Saattaa olla, että Puolalle tästä koituu valtavia, valtavaa vahinkoa. Joillekin tietenkin tässä syntyy voittoja, mutta minun mielestäni meidän pitää ottaa huomioon nämä kaikki vaarat silloin, kun keskustellaan koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Silloin kun puhutaan solidaarisuusrahastosta, niin meidän täytyy tukea esittelijää silloin, kun hän sanoo, että meidän täytyy yhtenäistää ja laajentaa nykyiset rahoitusvälineet. Tässä sanotaan, että tämä on yksi niistä harvoista välineistä, joilla osoitetaan solidaarisuutta niille alueille, jotka ovat vähemmän onnekkaita. Olen samaa mieltä Van Dalenin kanssa, kun hän sanoi, että meidän täytyy auttaa avun tarvitsijoita. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro minuutiksi herra Ankurakikselle, ole hyvä. No, stopos και trion τριών εκθέσεων είναι η διάθεση δημοσίου. on niin, että näissä kaikissa mietinnöissä Äh, on kyse siitä, että varoja kohdennetaan isoihin, isoihin firmoihin ja nämä firmat taas siirtävät kulut sitten työntekijöillä. Ja nythän on kyse siitä tukikelpoisuudesta ja siitä, miten varoja välitetään eteenpäin. Eli tässä ei ole kyse mitenkään kansalaisten tarpeesta esimerkiksi julkisesta kulkuveneuvosta tai sosiaalisesta infrastruktuurista, koulutuksesta ja niin poispäin. Ei, vaan tässä on nyt sitten kysy tällaisista isoille firmoille tuottoa tuottavista välineistä. Nämä ovat epäsosiaalisia toimia strategiassa Eurooppa 2020. Tämä on todellakin tämmöinen tämmöinen epäsosiaalinen väline. Ja tämä johtaa ennen kaikkea siihen, että väestön, väestön epätasapaino pahenee. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Zelä, minuutti. Kiitoksia puhemies, vakuisia hyvät kollegat. On hyvä asia, että kun käydään eh, jatkuvia kolmikantaneuvotteluja rakennerahastoista, niin neljässä mietinnössä osoitetaan, kuinka suuren alan koheesiopolitiikka kattaa eh, Euroopassa. Erityisen kiitollinen olen Kosolinon mietinnöstä. Se eh, esittää meille hienosti, miten tärkeää kaupunkikehitys on Euroopassa. Olen samaa mieltä komission jäsen Hanin kanssa, kun hän sanoi, että kaikki EU 2020-strategian tavoitteet voidaan ainoastaan saavuttaa, jos ne toteutetaan kaupungeissa ja urbaanilla alueilla, joissa 70 prosenttia EUn kansalaisista asuu, jossa kasvua syntyy ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta on edistettävä. Neuvoston edustajat ovat useasti sanoneet, kuinka tärkeä kestävä kaupunkikehitys on. Bristolin sopimus sopimuksen Leipzigin peruskirjassa ja Toledon julistuksessa. Nyt tarvitaan myös tekoja ja kaupunkiulottuvuuden täytyy olla osa mm, tulevaa rakennerahastoasetusta ja kaupungeilla pitää olla helpompi päästä rakennerahastoihin. Ne täytyy huomioida kumppanuussopimuksissa ja otettava mukaan sydämelliset kiitokset. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Nilssonille minuutiksi. Ole hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kun mietitään, millainen rooli koheesiopolitiikalla voi olla energiapolitiikassa, minun vastaukseni tähän on aivan selkeä sillä saattaa olla hyvinkin merkittävä rooli. Joillakin alueilla se saattaa olla jopa ratkaiseva. Ja minun esimerkkini ne tulee Pohjois-Ruotsista. Kuusi vuotta sitten me perustimme alueellisen rakennerahasto-ohjelman ja päätimme, että silloin kannustetaan kestävien energiaratkaisujen edistämistä. Ja tämä on johtanut todellakin Eh, siihen, että on syntynyt paljon pk-yrityksiä, jotka toimivat energian parissa. Ja se on todellakin kannustanut uusien työpaikkojen luomiseen tällä alalla. Kun me yhdistämme tämän innovaation, ja eh, se tarkoittaa sitä, että energiasäästöt metsätaloudessa, niitä voidaan käyttää muilla alueilla Minun mielestäni kestävyys on erittäin hyvä tapa luoda työpaikkoja. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Görling, minuutti. Ole hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Näinä vaikeina talouden aikoina meidän pitää taata, että kohesiorahastot toimivat tehokkaasti varojen kohdentamiseksi. Heidän, näiden varastojen pitää toteuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Vuonin mietintö on tässä suhteessa erityisen hyvä. Onnittelen häntä siitä. Myös toisijaisuusperiaate on tässä tärkeää. Ja jäsenvaltiot ovat tärkeä oikea taho toteuttamaan nämä toimet. Lisäksi on hienoa, että komissio haluaa parantaa ohjelmointia näin voidaan, voidaan käyttää esimerkiksi näitä parhaita menettelytapoja ja levittää niitä. Mutta asiassa on kuitenkin yksi mutta. Olen kuitenkin pettynyt, kun puhumme näistä säästöistä. Varoja säästetään sieltä, joita, niistä paikoista, joita, joissa niitä oikeasti tarvittaisiin. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia, herra Matula. Politiikka de coesione. Koheesiopolitiikka on investointiväline ja se edistää kilpailukykyä, talouskasvua, lyö työpaikkoja ja edistää kestävää kehitystä. Se, että on ehdotettu kymmenillä miljoonilla leikattavan, miljardilla leikattavan kohesiopolitiikkaa vuoden 2014 jälkeen, jos tämä ehdotus toteutuu, niin se tulee vähentämään ohjelmien tehokkuutta e, eikä tulla saavuttamaan tavoitetta ja konvergenssialueet, erityisesti minun, mukaan lukien minun maassani, tulevat kärsimään tästä. Jotta voitaisiin lisäksi eri Euroopan alueiden erot eivät tule kuroutumaan umpeen. Koesiopolitiikka on päämoottori työpaikkojen luomisessa, siksi ihmiset muuttavat urbaaneihin keskuksiin maailmanlaajuisesti, mutta myös Euroopassa. Kuitenkin kaupungit kärsivät eniten talouskriisistä ja globalisaatiosta tällä on katastrofaalisia seurauksia eh, kärsivät esikaupungistumisesta, työttömyydestä, yhteiskunnallisista muutoksista ja ilmastonmuutoksesta. Näihin asioihin on löydettävä mahdollisimman pian ratkaisu paikallistasalla. Euroopan unionin politiikkojen on vahvistettava eh, viranomaisten hallinnollista kapasiteettia kaupungeissa, tuottava eh, toimijoita, rahoittaa rahoitusvälineiden kautta edistää kaupunkien verkostoitumista. Kiitos. Seuraava puhuja on rouva Iriköen peräs. Yksi minuutti. Komissio. Kiitoksia puhemies komission jäsenä. Me elämme kriisin aikaa, mutta sen ei pitäisi eh, estää sitä, että toimitaan solidaarisemmassa Euroopassa. Tässä haetaan yrityksille mahdollisuuksia eh, ja me voimme eh, jotenkin tässä vähentää kielteisiä vaikutuksia, joita kriisillä on. Tässä jos lähdetään nyt budjettia leikkaamaan, mennään väärään suuntaan, koska kohesio on edistänyt myös kilpailukykyä. Tässä olen tyytyväinen siihen, mitä esittelijät sanovat. Siinä on otettu esiin kestävyys, sosiaalinen kestävyys, alueelliset tekijät ja kaupunkiympäristö. Meidän me tarvitsemme tehokasta koheesiopolitiikkaa, joka vastaa alueiden tarpeisiin, mutta siinä ei pitäisi vääristää koheesiopolitiikan tavoitteita, joka on Euroopan solidaarisuus niitä kohtaan, jotka ovat kärsineet ne maat ja kansalaiset, jotka sitä tarvitsevat. Kiitos. Kiitos kollega. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro herra Bilanille. Kiitos puhemies. Kun puhumme Rova Kolarska-Bobinskan mietinnöstä, niin meidän pitää muistaa, että tässä turvallisuus on tärkein, tärkein tavoitteemme. Eli, eli meidän pitää koordinoida suhtautumistapamme tuoja yrityksiä tai energian, tuoj, energian tuojia kohtaan. Ja meidän pitää käyttää hyväksi paikallista energiaa. Meillä on esimerkiksi paljon liuskekaasua. Liuskekaasun käyttö voisi alentaa hintoja ja parantaa toimitusvarmuutta. Meidän pitää antaa varoja juuri niille alueille, jotka kärsivät tästä kriisistä. On myös hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä myös taloudellisesti kumppanuusmaiden kanssa, erityisesti niiden kumppanuusmaiden kanssa, jotka ovat EUn rajoilla. Puolassa on pääty, päästy 9,5 prosentin uusiutuvien energian lähteiden osuuteen, mutta meidän taloutemme perustuu silti äm, fossiilisiin energialähteisiin. Anteeksi, puheaikasi loppui. Seuraavaksi Sanchez Schmidt, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. No, kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Nämä neljä mietintöä, jotka perustuvat solidaarisuusperiaatteeseen eri alueiden välillä, niiden avuilla me voimme selvittää kansalaisille, minkälaisia tavoitteita meillä on ja haasteita 2014 jälkeen. Ehm, jäsenvaltiot ovat saaneet solidaarisuusvälineen kautta jo eh, miljoonia euroja ja nyt eh, on tärkeää, että neuvosto eh, saa sen nopeasti käyttöön. Eh, nämä toimet kestävät liian kauan ja kielteisiä päätöksiä tulee liikaa ja eh, sillä tavoin nämä kansalaiset pettyvät. Nämä kolme muuta mietintöä, kaupunkialueet, alue, solidaarisuusrahasto ja e, kohesiopolitiikka, niissä on tärkeä vaikutus tulevaisuuteen. Kohesiopolitiikka saa aikaan myös kilpailukykyä alueilla ja näin e, rahoitetaan myös kaupunkialueiden e, sosiaalikohesiohankkeita. Tässä edistetään pk-yrityksiä, tutkimusta ja luonnonvarojen kestävää kehitystä. Tässä Mm, kun puhutaan siirtymäkausista ja niiden kehitystä, kehityksestä, siinä alueellinen kehitys on olennainen ja siinä meillä tarvitaan kunnianhimoista tavoitetta jopa näilläkin alueilla. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro herra De Angelisille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Koheesiopolitiikka on erittäin arvokas väline eh, kehitystä, kasvua ja työllisyyttä varten. Se on näiden määrärahojen hyvää käyttöä. Olen tyytyväinen eh, tähän työhön, koska eh, huomaan, että on tehty tärkeitä edustusaskelia, jotta alueet ja paikallisviranomaiset ottaisiin paremmin mukaan kaikkiin vaiheisiin hankkeiden suunnittelusta niiden täytäntöönpanoon asti. Eurooppalaiset määrärahat antavat paikallisille kumppaneille mahdollisuuden valita sen vaihtoehdon, joka parhaiten vastaa alueen ja kansalaisten tarpeita. Vaihtoehtiset rahoitusmuodot, kuten esimerkiksi mikroluotot, toisivat rahoituksen erittäin monin toimijoiden ulottuville meidän täytyy käyttää tällaisia ratkaisuja, jotta kansalaiset ja heidän tarpeensa olisivat keskiössä. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Teixeira, puolitoista minuuttia. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Nyt käymme keskustelua ja e, jo toiseen kertaan käy niin, että meillä on hyvin vähän aikaa tähän. Portugali on pyytänyt, että e, otetaan käyttöön rahastot e, sen avuksi, mitä on tapahtunut marraskuussa Madeiralla. Tässä kyseeseen tulevat solidaarisuusrahaston varat 2010 jo tapahtui Madeiralla näitä vahinkoja ja tilanne on sellainen, että Euroopan unioni eh, saattaisi toimia välittömästi eh, silloin, kun katastrofi tapahtuu, mutta näin ei toimita silloin kun mennään rajojen ulkopuolelle voidaan toimia välittömästi, mutta ei rajojen sisäpuolella. Eh, ja tämä ei mene kyllä eh, lainkaan yksin eh, sen kanssa, että kansalaiset tarvitsevat apua välittömästi. Euroopan parlamentissa, neuvostossa, neuvosto ja komissio ovat jatkuvasti jäädyttäneet kaikki mahdollisuudet tässä, tässä solidaarisuudella ei ole minkäänlaista merkitystä enää, koska se tulee aina liian myöhään. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro herra Tabaidille. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen Haan. Vuonin mietintö on oikein onnistunut, sillä tämä mietintö painottaa kohesiopolitiikan tärkeintä tavoitetta, nimittäin köyhien alueiden kohesio on täysin tuomittavaa, että köyhät alueet häviä, joutuvat luopumaan varoista. Vuodesta 2014 lähtien meidän pitäisi ottaa erityisesti huomioon nämä alueet, sillä niillä on erityisrahastoja. Seitsemästä alueesta Unkarissa kuusi on juuri tällaisessa tilanteessa. Siksi on, on täysin tuomittavaa, että, että Unkarin nämä alueet saavat vain tietyn määrän varoja varastoista. Haluaisin pyytää komission jäsen Haania ja komissiota muutenkin ratkaisemaan tämän ongelman. Meidän pitää muuttaa näitä sääntöjä ja ratkaista tämä ongelma. Kiitos. Seuraavaksi puolentoista minuutin puheenvuoro Rova Matsei Kukovicille. Komission jäsen puhemies, Euroopan unionin solidarisuusrahasto on erittäin tärkeä. Se tarvitsee enemmän joustavuutta ja sen on reagoitava nopeammin, kriteerien on oltava helpompia. Meidän täytyy välittää myönteisempää kuvaa tästä rahastosta, koska kun antaa tukea heti, niin antaa ikään kuin melkein kaksinkertaisesti tukea ja luonnonkatastrofeissa tämä on tärkeää. Sloveniassa meillä oli kauheita tulvia, tämä vaikutti ähm, vesivoimaloihin, infrastruktuihin, monet ihmiset jäivät äh, vaille äh, mitään. Ja äh, tämä tapahtui vielä kriisin aikoina. Tulvat olivat ikään kuin lisätaakka vielä kansalaisilla. Slovenian maantieteellinen sijainti lisää vielä ihmisten kärsimystä ja uskon, että tämä tuhon määrä ylittää kynnyksen. Slovenia on pyytänyt solidaisuusrahaston käyttöönottoa ja pyytäisin teiltä tukea sille. Dank als Kiitoksia. Seuraava, seuraavaksi minuutin puheenvuoro Rove Westfalille, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsenet, hyvät kollegat. Kaupunkipolitiikka on tulevaisuuden politiikkaa. Kaupungit ovat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kasvun moottoreita. Yli 80 prosenttia euron BKTstä tuotetaan kaupungeissa. Samalla meidän pitää tunnustaa, että globalisaatiolla on myös varjapuolensa. Kaupungit, kaupungeissa on paljon ympäristöä, saastumista, siellä nähdään väestörakenteen haitat, muutoksen haitat. Eurooppa tarvitsee kunnianhimoisen kaupunkipolitiikan ja rakennerahastot ja politiikka voivat tässä olla hyvä väline. Kollegat ovat huomauttaneet tärkeästä tekijästä, Nimittäin, mi- miten kaupunkipolitiikka voi olla samalla tämmöinen taloudellisen ö, toipumisen ohjelma? Ö, aluekehitysrahaston neuvotteluissa pitää saada parannettua niitä säännöksiä, jotka, jotka tuovat kestävää ekologista kasvua. Juuri tätä ihmiset kaipaavat kaupungeissa. Kiitos. Kiitos. No niin, ja nyt meillä on sitten menettely ilman puhujallista. Minulla nyt on tässä se epäkiitollinen tehtävä, koska meillä on tiukka aikataulu ja paljon puhujia, niin minun täytyy tässä nyt valitettavasti valita. Olemme tehneet tässä listan poliittisten ryhmien Ähm, mukaan Rova Panki ja Jordan, Alves Severo ja Obama ja saavat ensiksi puheenvuoron herra Banki ensiksi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dankeschön, herr Vorsitzender. A városrehabilitációról szóló jelentés a kohéziós politika egyik fontos elepe. Kiitoksia, puhemies. Tämä mietintö, jossa käsitellään kaupunkeja. Se on tärkeä elementti koheesiopolitiikkaa. Kohdassa neljä halutaan antaa määrärahoja syrjäytyneille ryhmille uudelleen sopeutua yhteiskuntaan. Kohdassa seitsemän sanotaan, että tarvitaan uudenlaisia kaupunkien korjaamisen uudistamisen muotoja, jossa painostetaan, ja tässä pitäisi painostaa myös urheiluun. Urheilu voi lisätä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Se antaa nuorillemme mahdollisuuden elää ilman huumeita ja alkoholia. Meidän tulisi rakentaa leikkikenttiä, jossa lapset voivat leikkiä. Me tarvitsemme myös pedagogista valvontaa. Unkarissa äh, eräs äh, hyväntekeväisyysyhdistys on tällaisen ohjelman luonut. Seuraavaksi Rove minuutti. E, kiitoksia. Haluaisin sanoa muutaman sanan edustaja Kolarska Bobinska e, mietinnöstä. Haluan onnitella häntä. Energia on erittäin tärkeää, koska se vaikuttaa koko talouteen ja uusien työpaikkojen luomiseen, samoin kuin e, juuri energiasektori on sellainen, että sieltä tulee niiden kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä kestävät energiamuodot ovat tärkeitä. Ne tulevat kalliimmiksi ja kestävät investoinnit onnistuvat vain, jos talous on vahva. Siitä syystä meidän täytyy käyttää koheesiopolitiikkaa ja käyttää sitä niin, että kaikki jäsenvaltiot voivat täyttää ne tavoitteet, joita olemme asettaneet itsellemme. Ja haluaisin painottaa energiatehokkuuden budjettia juuri asuinrakennuksissa ja rajat ylittävissä perkoissa. Tässä halutaan puuttua nimenomaan energiatehokkuuksiin äh, pienhankkeissa. Kiitos. Mrs. Jordan. Rova Stron, ähm, hyväksyttekö sinisen kortin Rova Tikalta? Please. Olkaa hyvä. Haluaisin kysyä edustaja Jordanilta, äh, onko hän sitä mieltä, että ainoastaan uudistuvia energiamuotoja on edistettävä kestävissä kaupungeissa ja onko hän sitä mieltä, että äh, määrärahat, jotka on annettu asuntojen energiatehokkuuden parantamiseksi, neljä prosenttia aluekehitysrahastosta on riittävästi. Minun mielestäni meillä pitäisi olla vähintäänkin 10-15 prosenttia, jotta voimme varmistaa tehokkaan liikenteen kaupungeissa ja asuntojen energiatehokkuuden. Kiitoksia. Mrs. Jordan. Rouva Jordan. Če je pravilen, ampak rekla bom tako. Jos nyt ymmärsin oikein, niin sanoisin, että näiden rahoituskehysten puitteissa olemme painottaneet uusiutuvia energialähteitä seuraavien rahoituskehysten kehysten puitteissa kiinnitämme erityisesti huomiota mainitsemasi seikkaan ja painotamme tehokkuutta. Neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa ovat tietysti tärkeitä. Asuntomarkkinoilla ähm, on tietysti suuri vaikutus. Siinä kaikki, kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro, puheenvuoro rouva Senalovalle. Olkaa hyvä. Eh, jedním Kiitoksia puhemies. Alueellinen kohesio on eh, tärkeä 2020 strategialle. Meidän pitää tukea köyhempiä alueita tätä kautta, kun neuvotellaan 2014-2020 kaudesta. Minä itse olen äh, liikennevaliokunnan äh, varjoesittelijä ja haluan painottaa juuri sitä, että mm, alueellinen äh, yhteenkuuluvuus on olennainen liikennerakenteissa äh, äh, köyhemmillä alueilla EU-ssa 2050 äh, mennessä. Minun mielestäni ei voida hyväksyä sitä, että vähennetään rahoitusta kohesio alueille. Tällaistahan komissio ehdottaa. Vähiten kehittyneet alueet, niiden pitää saada myös mahdollisuus valmistaa valmistella laadukkaita hankkeita ja käyttää mahdollisimman paljon niillä allokoituja varoja. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat... Kiitos. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro herra Alversilla. Obrigado. As RUP estão excluídas da cooperação transfronteiriça. Kiitoksia puhemies. Rajat ylittävä yhteistyö siitä ei pitäisi vähentää tässä tästä syystä on selvästi nähtävistä, että meillä on merkittävät yhteydet Yhdysvaltoihin. Rajat ylittävät yhteistyöohjelmat ovat hyvin olennaiset, jos halutaan syventää suhteita ja avata uusia mahdollisuuksia koska merkittävästi on potentiaaliakin Yhdysvalloille Yhdysvalloissa ja minun mielestäni Yhdysvallat vähentävät nyt merkittävästi omia sotilastoimiansa näillä saarilla ja sillä on kielteiset vaikutukset. Tämä rajat ylittävä yhteistyö olisi hyödyksi EUlle ja saisi aikaan paljon etuja. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro herra Ferreiralle. Olkaa hyvä. Obrigado, president. opção de... Kiitoksia puhemies. Olen pahallani siitä, että tässä keskustellaan yhdessä kysymyksistä, joista voisi kaikista keskustella erikseen. Tässä pitäisi puhua myös kohesiopolitiikasta enemmän. Se ansaitsee oman huomionsa. Ja nyt on lisätty uusia tavoitteita vanhojen tavoitteiden lisäksi. Meidän täytyy edistää koheesiota, jos ei vahvisteta määrärahoja, joita nyt on käytössä, niin emme pääse tavoitteisiin, jotka on asetettu 90-luvulla sanottiin, että Euroopan unionin pitäisi eh, eh, tuplata budjettinsa, varsinkin kohesiota ajatellen. Eh, sen jälkeen on tullut laajentumisia ja budjettia on vähennetty ja edelleen vähennetään. Ja tämä johtaa suurempiin eroihin. Kiitos. Viimeisenä puhujana tässä meillä on herra Obama ja minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, että äh, olitte niin oikeudenmukainen ja aluksi sanoitte, kuka saa puheaikaa. On äh, järkevää strategia toteuttaa hajautetummin ja ottaa paikalliset toimijat mukaan. Äh, kuitenkin tässä vaarana piilee korruptio, koska tällaiset äh, hallinnon alemmat tasot, tämän tiedämme myös tintarkastustuomioistuimen kertomuksista, aiheuttavat, tekevät enemmän helpommin virheitä ja myös petoksia. Tähän tulee myös se, että että halutaan hyödyntää paremmin kohesion määrärahoja, mutta tässä on myös huomioitava, että tämä yksinkertaistamiset rahojen kanssa, äh, hajauttamisen kanssa yhdessä antavat lisää pelivaraa petoksille ja korruptiolle. Siksi on tärkeää, hyvä komission jäsen, ettei näissä uudistuksissa tarkastella vain äh, yksittäisiä etuja, vaan myös niiden mahdollisia kielteisiä yhteisvaikutuksia, koska ei äh, voida hyväksyä sitä, että tulevaisuudessa väärinkäytökset lisääntyvät, väärinkäytöksiäkin olisi vähennettävä. Kiitoksia. Kiitos. Kuten sanottu, on valitettavaa, että kaikki eivät nyt voineet saada puheenvuoroa tässä menettelyssä ilman puhuja listaa, mutta meillä on todellakin tiukka aikataulu. Ja kaikki puheenvuorot tietysti vähentävät jälkikäteen puhuvien puheaikaa. Ja nyt sitten jatkamme puhujalistalla komission sen Haan seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin kiittää tästä hyvin anteliaasta keskustella. Kyllä ymmärrän eh, kollega Ferreira, kun hän sanoi, että tätä aihetta pitäisi käsitellä vieläkin syvällisemmin. Louis Manford, yksi tärkeimmistä kulttuurihistorioitsijoista, on, on se, että kielellä voidaan levittää kulttuuria. Tämä kaupunki on se, jolla voi, se väline, jolla levitämme kulttuuria ja siksi onkin todellakin oikein, että me käsittelemme tässä kaupunkeja ja puhumme niille annettavista varoista, sillä monet Euroopan 2020 tavoitteista ähm, puuttuvat kaupunkien ongelmiin. Alueet ovat tärkeä aihe ja niistä meillä olikin oikea mietintö. Me tarvitsemme integroituja, mutta myös räätälöityjä lähestymistapoja. Ja tämä pätee myös kaupunkeihin. Ja tämä monitasoinen hallinto, josta puhumme komissiossa, niin sitä noudatamme myös neuvotteluissa ja sitä sovelletaan todellakin. Meidän pitää valvoa tätä tietysti vastaavasti. On hienoa, että puhumme täällä myös energiatehokkuudesta ja energian tuotannosta. sitä on tärkeää puhua laajalti. Kun otin vastaan työni ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa, oli paljon tehtävää tämän aiheen suhteen ja nyt äm, niissäkin on jo äm, omistauduttu uusille energialähteille. Vähimmäisvarat va, vara, ö, määrillä myös tietysti vastataan näihin periaatteisiin. Haluaisin kiittää tuke, tuestanne ja kuten sanoin, seura, seuraavana viikkoina aiomme tehdä ehdotuksen, mutta minun täytyy ehkä tuottaa teille pettymys yhdessä asiassa tämän solidaarisuusrahaston kanssa. Me, me emme saa tähän omaa budjettia, vaan ö, tämä on otettava nyt sitten ö, talousarvion ulkopuolelta ed- edelleen. Ja nämä määrät ovat tarpeita vastaavia. Voin nyt jo sanoa, että ehdotuksessa ehdotuksessa helpotetaan katastrofitilantoiden arviointia, arviointia etukäteen. Anteeksi komission jäsen, äh, haluaisin, äh, kiitos komission jäsen, että äh, huomautitte tästä kännykän käytöstä salissa. Niin, jatkan. Me haluamme että solidarisuusrahastossa katastrofien arviointi etukäteen helpottuu niin, että, että todennäköisyys siihen, että varoja annetaan, korostuu. Haluamme, että, että katastrofin uhreilla on varmuus siitä, saada tieto siitä, että saavatko he ähm, korvauksia vai ei. Tämä on erityisen tärkeää katastrofitilanteissa, kuten esimerkiksi luonnonkatastrofien tilanteessa. Ennaltaehkäisystä puhuttiin myös, siihenkin haluaisin kiinnittää huomiota. Se on erityisen tärkeää ja siihen meidän pitää tulevaisuudessa keskittyä. Kiitos paljon näistä kaikista kommenteista neuvotteluiden suhteen en tähän halua lisätä mitään. Komission kanta on selkeä. Ja kiitän Jena ja Kreeliä näistä huomautuksista temaattisesta keskittymisestä. Ja tietysti meidän pitää myös tiedottaa, jotta voimme näyttää politiikan saavutukset Tämä politiikka on sijoituspolitiikkamme. Sijoitamme ihmisiin ja rakenteisiin. Solidaarisuus saa ilmaisunsa näiden varojen kohdentamisessa et erityisesti siinä, että suuri osa menee köyhille alueille. Ja meidän pitäisi tässä noudattaa sijoitusfilosofian periaatteita. Ja tietysti meidän pitää tehdä kotitehtävämme. Meidän pitää taata, että koesiovarat kohdentaa oikein niin, että ne muun muassa tuottavat uusia työpaikkoja. Kiitos. Kiitos komission jäsen ja kiitos myös siitä, että tästä huomautuksesta, että kännykkäpuheluita ei täällä pitäisi salissa käydä. Seuraavaksi herra Cozzolino, olkaa hyvä. Äh, tässä on vahvistettu kahta perusperiaatetta, jotka löytyvät mietinnöistä. Kiitän kaikkia kollegoja heidän panoksestaan tähän keskusteluun ja mietintöjen sitten valmisteluun. Ensinnäkin kaupunkien rooli kasvun ja kehitystekijöinä, jotka luovat uutta työpaikkoja ensi kuukausina ja vuosina. Ja se tosiseikka, että olemme saaneet vähintään 5 prosenttia määrärahoista uudella ohjelmakaudella, jotka voidaan käyttää tällaisen kaupunkien roolin vahvistamiseen. Tämä on tosi siis seikka, jonka komissiokin täytyy nostaa esiin. Meidän täytyy näihin lisätä vielä eräs huomio, joka nousi esiin selkeästi keskustelussa, nimittäin, että kaupunki kysymys nostaa esiin yleisemmän kysymyksen pystyykö Eurooppa menemään kasvun ja kehityksen tielle. Ja kaupunkien roolin kautta on mahdollisuutta löytää äm, ulospääsytie tästä äm, alaspäin suuntaavasta kehityksestä, jonne olemme väärässä, vaarassa luisua ensi kuukausina ja vuosina. On tärkeää vahvistaa budjettia. Kokeilu ei mielestäni ole hyväksyttävää. Ei voida kokeilla hankejoukkoa velkakirjoja myöskin kaupungin suureissa infrastruktuurihankkeissa ja sitten meidän tulisi eh, ja erityisesti komission tulisi antaa tälle politiikalle vahvempi oikeusperusta. Sillä ei ole kovinkaan hyvä oikeusperusta nyt ja ilman eh, oikeusperustaa Eurooppa ei pysty antamaan kunnollista eh, panosta tällä alalla. Kiitoksia. Kiitos herra Kotsolino. Seuraavaksi herra Vaughan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Yritän puhua lyhyesti tässä. Lopuksi haluan kiittää komission jäsentä hänen panoksestaan. Haluan kiittää kollegoita heidän panoksestaan ja erityisesti varjoesittelijöitä, samoin kuin työllisyysvaliokuntaa, joka antoi lausuntonsa omaan mietintöni. Vaikuttaa siltä, että laajalti tulee tukea sille ajatukselle, että meidän pitäisi tuoda varoja yhteen, missä mahdollista. Paljon pitää vielä tehdä töitä, kun katsotaan sitä, miten voidaan yhdistää näitä rahastoja ja minkälaisia sääntöjä. Mutta me voimme, päästä, voimme päästä siihen ja uskoisin, että EU-rahastoista tulisi tehokkaampia tällä tavoin. Kuten komission jäsen sanoi, meidän pitää varmistua siitä, että tulevaisuuden rahastot auttavat meitä pääsemään 2020 tavoitteisiin. On tärkeää myös, että yritämme yksinkertaistaa menettelyä hakijoille ja meidän pitää varmistua siitä, että menettely on mahdollisimman joustava eh, myös alueille, jotta niiden tarpeet täyttyvät. Uskon todellakin, että nämä ehdot ehdotukset omaan mietintööni, nämä mekanismit, joiden avulla eh, varoja voidaan yhdistää, ne vievät asiaa eteenpäin. Ja monet hyötyvät eh, siitä tulevaisuudessa, mutta tiedän kyllä, että eh, jotkut alueet eivät ole aloittaneet vielä edes tätä työtä on eh, sellaisia eh, rahastoja, kuten esimerkiksi Horizon 2020, joiden se pitää tehdä vielä töitä. Tässä eh, me, meidän täytyy yhdistää hyviä käytäntöjä ja näin saamme vaikutusta tälle asialle myös tulevaisuudessa. Ja nyt kun alueet katsovat tilannetta, niin me haluamme edesauttaa niiden toimintaa. Kiitos, herra Vuon. Seuraavaksi kahden minuutin puheenvuoro rouva Kolarska-Bobinskalle. Olkaa hyvä. Mówiliśmy tutaj dużo o miastach, które mają się rozwijać. Olemme hyvin paljon puhuneet kaupungeista, joiden tarkoitus olisi kasvaa ja joiden olisi tarkoitus olla alueiden kasvumoottoreita. Kuitenkin usein näin ei ole ja maaseutualueet kohtaavat suuria vaikeuksia vetää puoleensa sijoituksia. Siksipä nämä määrärahat, joita pitäisi käyttää energian kehitykseen kohesiopolitiikan puitteissa, tulee olemaan erittäin tärkeää. Kollegamme kertoi meille, kuinka Pohjois-Ruotsissa hänen alueensa kasvui voi johtuen hajautetusta energiantuotannosta. Minä edustan Dublinin aluetta, joka on maaseutualue EUn itärajalla ja e, nytkin siellä kaikki yrittävät hyödyntää uusia mahdollisuuksia, jotka syntyvät. He haluaisivat investoida kaikenlaisiin energialähteisiin, uusiutuviin energialähteisiin, mutta ei pelkästään niihin, koska me emme saa unohtaa, että maakaasu tai liuskekaasu on tarpeen myöskin lämmön ja sähkön yhteistuotanto on erittäin tärkeää. Siksipä kaikki odottavat näitä uusia mahdollisuuksia. Mutta me emme myöskään saa ajatella niitä määrärahoja, jotka ikään kuin räätälöidään näitä alueita varten. Meidän tulisi ajatella näitä määrärahoja määrärahoja, jotka on sopeutettu alueen ideoihin ja visioihin. Alueella täytyy olla oma konseptinsa. Ei ole kyse ainoastaan siitä, että käytetään määrärahoja uusiin energiamuotoihin ja erilaisiin energialähteisiin. Täytyy katsoa, miten palat sopivat yhteen. Meidän on tiedettävä, mille alueelle määrärahat menevät, mikä visio tuolla alueella on. Määrärahat on käytettävän tehokkaalla tavalla. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitos. Seuraavaksi kahden minuutin puheenvuoro Esteras Feragutille. Kiitoksia puhemies ja komission jäsen. Nyt viimeisellä puhujakierroksella haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat edesauttaneet tässä komissiolle. Ja tällä tavoin Eh, esitän pyynnön myös komissiolle eh, ja eh, toivomme, että voisimme jollakin tavoin yksinkertaistaa menettelyä, aivan kuten te sanoitte, ja selkiyttää ja tehdä avoimemmaksi kaikki nämä päätökset. Niin kuin sanoimme jo aikaisemmin, miten määritellään alueellinen katastrofi, Puhuimme myös indikaattoreista, jotka olisivat järkeviä, esimerkiksi BKT, mutta myös korjauskertoimista puhuimme silloin, kun puhutaan vahingoista, joita on vaikea mitata, esimerkiksi ympäristövahingot ja maisemavahingot. Joka tapauksessa uskoisin, että jos 2014 saamme aikaan tämän asetuksen, niin siitä olisi hyötyä kaikille EUn kansalaisille ja varsinkin siinä, että saamme täytettyä tämän solidaarisuusperiaatteen. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt olemme saaneet päätökseen tämän keskustelun neljästä mietinnöstä herra Kotsolinon ähm, ja näiden kolmen muun esittelijän äm, mietinnöistä Kotsalina Vuon ja Esteras Ferragut, niistä äänestetään huomenna. Ja sitten äm, tästä